pidetään, kun keskustelu on päättynyt, eli siis nyt. Nyt äänestämme ensinnäkin äänestämme kuudesta päätösosityksestä, jotka koskevat Venezuelaa. Tarkistuksia ei ole esitetty ja otetaan kolmen ryhmän päätösolmisesitys nimenhuutoäänestyksenä. Nimenhuutoäänestys alkaa. Alle Kollegen abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Kaksi on vielä matkalla näköjään. Oletko kaikki äänestäneet? No, sitten äänestys päättyy. Äänestysluoma on hyväksytty 41 puolesta, 16 vastaan kolme tyhjää. Esityslistan mukaan äänestämme kuudesta päätöslausumaesityksestä Madagaskarista. Meillä on yksi yhteinen päätöslausumaesitys kuudelta ryhmältä. Ei ole tarkistuksia ja äänestämme ö, ö, puolesta vastaan tyhjää, muutama tyhjä, yksinäisesti muuten hyväksytty. Sitten näistä on kuudesta päätöslauselmasta Burmaa koskien. Meillä on yhteinen päätöslauselma kuudelta poliittiselta ryhmältä ja kahdelta kollegalta sen lisäksi. Ja sitten otetaan tarkistus numero yksi, joka koskee kappaletta 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys näin muutetusta luonnoksesta nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Kaikki kestää, kestää, mutta nyt se on avattu tämä äänestys. Nyt on äänestys käynnissä. Oletko kaikki äänestykset, oletko kaikki kollegat äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja yksimielisesti ilman tyhjään ja hyväksytty. No niin, tämän istunnon pöytäkirja äh, toimitetaan sitten äh, hyväksyttäväksi lähipäin, ellei äh, sitten vastaväitteitä esitetä, niin nämä päätökset sitten toimitetaan eteenpäin ja näin ollen julistan tämän istuntojakson päättyneeksi ja toivotan kaikille turvallista kotimatkaa ja mukavaa viikonloppua. Kuulemiin.